Meillä on muutama ilmoitus vielä. Tulen lukemaan ne tsekiksi. Minä olen saanut neuvoston päätöksen lausunnon liittyen perusteluihin. Ja nämä nimet tullaan ottamaan mukaan tänne pöytäkirja. Tämä kolme kuukauden aikaraja alkaa huomisesta 30. syyskuuta 2011.